kohtelun kuin herra Heaton Harris, koska minullakin oli sama ongelma. Olisin tästä kiitollinen. Ei mitään ongelmia, edustaja Döll. Tämä kyllä hyväksytään. Menemme siis äänestysselityksiin. Bellerin mietintöön liittyen herra Fatuzzo. Yksi minuutto. Muistuttaisin tästä. Herra Fatuzzo.